miten ajatellaan tätä lainsäädäntöpakettia. Se olisi tärkeää ja haluan kiittää kollegoja ja komissiota. Minäkin haluan kiittää esittelijää tästä työstä ja toivon, että tässä syntyy viisaita päätöksiä. Keskustelu on päättynyt ja huomenna sitten on aika tehdä näitä viisaita päätöksiä kello 12.30, kun on äänestys. Seuraava asia on herra Kreutzmannin mietintö teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta. Esittelijällä on puheenvuoro neljä minuuttia. Herr Vorsitzender, Herr Kommissar, meine Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu on äärimmäisen tärkeä Euroopan taloudelle. Niitä loukataan yhä useammin ja tämä uhkaa taloutemme kasvua ja työpaikkoja. Tuoteväärennykset eivät ainoastaan teollisuutta, vaan ne ovat vaaraksi myös kuluttajan turvallisuudelle ja terveydelle. Tämä unohdetaan hyvin usein. Tulliviranomaiset ovat EUn ulkorajoilla hyvässä asemassa – ne voivat pysäyttää tällaiset tuotteet ennen kuin ne tulevat sisämarkkinoille. Siksi onkin tärkeää, että asetus sopeutetaan uusiin haasteisiin. Komissio on havainnut tämän ja se teki viime vuonna hyvän ehdotuksen, jossa se laajensi asetuksen käyttöaluetta. Tätä kautta eh, lisättiin oikeusvarmuutta ja tässä puututaan myös eh, internet-tuoteväärennöksiin, joille on tehty erityisiä ehdotuksia. Mutta mielestäni on vielä paljon potentiaalia eh, parannuksille. Tässä viittaan tulliviranomaisiin, oikeudenhaltijoihin ja kuluttajiin. Minulla oli neljä tavoitetta. Ennen kaikkea, että kuluttajan suoja lisätään, se, että tulliviranomaisten taakkaa vähennetään, oikeudenhaltijoita tulisi tukea ja myös tietosuoja oli tärkeässä asemassa. Ensinnäkin jotkut niin teollisuus- ja tekijänoikeuksien suojelu on myös kuluttajien intressi. Tuoteväärennökset eivät ole lainsäädännön mukaisia ja niitä ei valvota laadullisesti. Nämä tuotteet usein vaarantavat kuluttajan turvallisuuden ja terveyden. Meillä oli kuulemistilaisuus valiokunnassa. Siellä oli järkyttäviä kuvia, joissa esimerkiksi hygieniatuotteet olivat aiheuttaneet todellakin vakavia tilanteita. Myös vialliset jarrut esimerkiksi autossa saattavat olla hengen vaarallisia. Ja suojatoimia voidaan toteuttaa ainoastaan, jos menettelyt voidaan hoitaa nopeasti ja siksi me olemme tehneet joitakin ehdotuksia, jotta tuliviranomaisten työ helpottuu. Meillä pitäisi olla yhtenäinen yksinkertaistetun menettely, jonka avulla tuotteita voidaan tuhota ja ryhtyä menettelyyn. Meidän valiokuntamme on ehdottanut, että tuotteet voidaan tuhota, jos oikeudenhaltija on havainnut rikkomuksen ja jos sitä ei kukaan vastusta. Ja näin oikeussuoja on myös taattu. Mitä sitten pieniin lähetyksiin tulee, tämä helpottaa tuotteiden tuhoamista vielä lisää. Tämä auttaa tulliviranomaisia ja myös oikeudenhaltijoita. Ja mitä sitten tietojen vaihtoon tulee tulliviranomaisten välillä Euroopan unionissa ja kolmansien maiden välillä, tätä tulisi parantaa. Näin voitaisiin estää väärennökset lähempänä lähdettä. Monet eh, innovaatiot eh, luovat työpaikkoja Euroopan unionissa. Jos me haluamme olla kilpailukykyisiä, meidän täytyy tukea innovaatioita niin, eh, että me puolamme myös suojaoikeuksia. Ja me olemme tehneet useita ehdotuksia. Ensinnäkin oikeudenhaltijan täytyy saada paremmin tietoa tuotteista, jotka on haltuun otettu, ja sitten näitä tietoja saadaan käyttää myös hyväksi Ja tässä täytyisi myös ottaa huomioon tuotteet, jotka ovat kautta kulkumatkalla. Otan tähän sitten myöhemmin kantaa. Kiitos. Kiitos. Haluan toivottaa tervetulleeksi komission sen Semetan ja pyydän, että hän nyt esittäisi puheenvuoronsa komission nimissä. Thank you, Mr. President, honorable members. Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Kiitokset tästä positiivisesta vastaanotolta näiltä kolmelta valiokunnalta. Jörgen Kreutzmann erityisesti ansaitsee kiitokset hänen työstään tämän mietinnön tiimoilta. Tekijänoikeuksien suojaaminen on hyvin tärkeää meidän tietovuosissa taloudessamme ja tarvitsemme todella kattavan strategian. Olemme jostakin ehdottaneet vuosi sitten ja olemme erityisesti korostaneet sen toimeenpanoa ja keskusteluissanne ja tämän ehdotuksen puitteissa haluaisin puhua kolmesta asiasta. Ensinnäkin haluan korostaa sitä, että mitään oikeuksia ei ole olemassa ilman toimeenpanoa ja toteuttamista. Lainsäätäjät ovat nyt antaneet tietyt teolliset oikeudet ja tullit ovat todella paikallaan niiden toteuttamiseksi. Ja sen takia meistä ei ole mitään syytä että millään lailla nyt tätä mitään rikkomusta tämän suhteen tästä puitteesta otettaisiin pois. Ja sitten toisekseen on muistettava, että äh, ilman oikeuksia äh, ei olla myöskään rikkomuksia ja erityisesti kun kysymys on passitusmenettelystä, tämä on tärkeää ja tämä täytyy ottaa huomioon myöskin ajallisen oikeuden osalta. Siellähän oikeuden, teollisoikeudet ovat erityisesti äh, lueteltuna eivätkä liikaa muualla. Ja käänteinen todistustaakka tietysti on myöskin hyvin tärkeä kysymys, mutta se ei ole kuitenkaan nykyisessä aineellisessa oikeudessa mukana. Jos siis ehdotusten mukaiseksi tullit ottaisivat haltuun tavaroita, niin silloin niiden pitäisi päästä ne menemään, kun mitään todisteita ei olisi rikkomisesta EUn alueella. Olen täysin tietoinen niistä huolenaiheista, joita äh, kuljetuksessa oleviin lääkkeisiin liittyy. Ja tähän onkin liittynyt ongelmia ja olemme pyrkineet ottamaan ne huomioon äh, sidosryhmien kanssa ja myöskin kansainväliset kumppanit ovat olleet mukana. Olemme ehdottaneet myöskin uudistettua lainsäädäntöä tältä osin. Senpä takia haluaisinkin nyt varoittaa vielä äh, viime hetken tarkistuksista, erityisesti kun kysymys on näistä ponnisteluista ja niillä voisi todellakin olla odottamattomia vaikutuksia mitä tulee sitten näiden tavaroiden harhautumiseen ja toisaalta patenttikysymyksiin, niin koskaan näitä tavaroita ei pitäisi tuhota ilman, että on ollut jotkut oikeudelliset menettelyt ja jollevat asia, asianosaiset osapuolet ole olleet mukana asiaa käsittelemässä. Ja kolmanneksi haluaisin todeta, että meidän täytyy todella toimia käytännönläheisesti ja järkevästi kun valtavasti tulee pieniä lähetyksiä, niin tarvitsemme todella selkeitä määritelmiä ja sellaisia toimia, jotka toimivat todella käytännössä. Määritelmä ei ole kovin yksioikoinen ja varmasti se vaatii myöskin uusia toimenpiteitä. Sen takia kynnys se pitäisi määritellä paremmin noissa delegoiduissa säädöksissä. Ja järkevästi toimiminen tarkoittaa sitä, että tullit ottavat haltuun tavaroita vain, kun on riittävästi todisteita. Ja järkevä toiminta tarkoittaa myöskin sitä, että operaattoreita kuullaan etukäteen, kun tullit päättävät ottaa haltuun tiettyjä tavaroita. Lopuksi, kun tullien osalta riittävät välineet käyttöönsä, jotta ne voivat todella toteuttaa näitä tekijän ja teollisuusoikeuksien suojaamistoimia. Ja uskon, että EU pyrkiikin kansainvälisellä tasolla tällaiset olosuhteet ja tavoitteet luomaan. Kiitos, herra komission jäsen. Kansainvälisen kaupan valiokunnan nimissä minuutin ajan saa nyt käyttää puheenvuoron rouva Badje Kutset. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen kaupan, tämmöisen kaupan valiokunnaisena haluaisin ensisijaisesti korostaa sitä, miten tärkeä tämä säädös on sekä kaupalle että kuluttajille. Täytyy vahvistaa teollisia tekijän oikeuksia, mutta myöskin katsoa, mitä on tapahtunut viime vuosina, miten sitä on loukattu. Täytyy myöskin katsoa, mikä on viran, viranomaisten rooli niin, että suojellaan tekijä ja teollisuusoikeuksia ilman, että kuitenkaan muutetaan lakeja olennaisesti. On välttämätöntä, että on normatiivisia lakeja, että, että komissio tulisi tekemään esityksen, joka ottaisi huomioon ajankohtaisen tilanteen, mitä tulee tekijän ja teollisen tekijänoikeuksia, ja myöskin se, että suljetaan pois geneeriset lääkkeet, jotka ovat kauttakulkaupassa kaupassa jotta niitä pysäytetään rajoilla ilman perusteita, kun ne ovat matkalla kolmansiin maihin, joissa niitä tarvitaan. Kiitos. Nyt kansanpuolueen nimissä Rova Gallo. Merci, Kiitos puhemies. Tämä 2003 tarkistuksen uudistus sattuu saman aikaan, kun on todettu, että väärentäminen aiheuttaa valtavia humanisia vaikutuksia. Kysymys on terveydestä ja kansalaisten turvallisuudesta myöskin. Se on uhattuna, sillä väärentäminen ei liity pelkästään vain ylellisyystuotteisiin, vaan myöskin leluihin ja lääkkeisiin esimerkiksi. Taloudellisesti ja sosiaalisesti ajateltuna nämä luvut puhuvat puolestaan 250 miljardia euroa valu huk- yrityksiltä joka vuosi väärentämisen takia. Tämä tuhoaa myöskin joka vuosi 100 tuhatta työpaikkaa ja tätä ei voida hyväksyä tässä kriisitilanteessa, jossa olemme. Haluan kiittää esittelijä Kreutzmania IMKO-valiokunta on todella järkevästi tätä asiaa työstänyt, jotta meillä olisi tasapainoinen mietintö, jossa taataan todella tehokas oikeuksienhaltijoiden suojaaminen ja myöskin oikeanlaiset menettelytavat. Mitä tulee soveltamisalan, olemme jättäneet sitä pois henkilökohtaiset matkatavarat ja myöskin rinnakkaisvientiin. Mitä tulee sitten menettelytavan takuisiin, niin olemme ottaneet erottelun käyttöön toisaalta sellaisten taloudellisten operaattoreiden kanssa, jotka toimivat tullin kanssa ja toisaalta taas loppukäyttäjien välillä, joita voidaan sitten myöskin kuulla ja joita täytyy myöskin suojella. Lopuksi, mitä tulee näihin geneerisesti tuotettuihin lääkkeisiin, niin olemme pyrkineet komission tekstiä täsmentämään, jotta se olisi samassa linjassa kansainvälisten EUn sitoumusten kanssa ja sosiaalidemokraatit ja GUE ovat halunneet tarkistusten kautta vielä tiukempaa valvontaa siihen, kuinka tulliviranomaiset toimivat ja EPP tukee näitä tarkistuksia 190 ja 121. Lopuksi neuvostolle on ehdotettu kompromissitekstiä ähm, puheenjohtajamaalle ja se on hyväksytty 4. päivä kesäkuuta 2012 ja lopullinen äänestys sitten sinetöi parlamentin kannan ja myöskin ne saavutukset, joita neuvottelussa neuvoston kanssa on saavutettu. Kiitos sosiaalidemokraattiryhmän puolesta Anna Heed. Kiitos puhemies. Pidän hyvänä sitä, että säädöstä tarkastellaan uudestaan. Haluan kiittää herra Kreuzmannia hyvästä yhteistyöstä. Meidän kanssamme siitä on hyötyä mietinnölle. Monit äh, tuotteet, joista tässä on kysymys, eivät ole välttämättä, ovat suoraan kuluttajille tarkoitettuja elintarvikkeet, äh, lääkkeet. Ne saattavat olla hyvin vaarallisia, jopa hengenvaarallisia. Tarkoituksena on siis saada aikaan turvalliset sisämarkkinat kuluttajille. Esimerkiksi olemme huolehtineet siitä, että tavarat, jotka on todettu yksityiskäyttöön ja jotka on rinnakkaistuotu, otetaan pois asetuksen eh, vaikutusalasta. Junkossa kiinnitin myöskin huomiota vastusmenettelyyn, mutta sen äänestyksen jälkeen katsottiin, että geneeristen lääkkeiden lähettäminen kolmansiin maihin voidaan estää tällä lainsäädännöllä ja siksi IMKO ja Juri ovat yhdessä valiokuntina tehneet erilaisia tarkistuksia, jotka mahdollistavat sen, että kehitysmaat edelleenkään, niiden saa, mahdollisuuksia saada geneerisiä lääkkeitä edelleenkään ei voida estää. Tärkeää, että pastusmittelyn kautta kulkevat tavarat suljetaan pois vaikutusalasta – koska jos niitä on tarjottu EUn markkinoille. Johdon seurauksena geneeristen lääkkeiden osalta tulemme äänestämään herra Groismanin ehdotusta vastaan yksinkertaiset toimintatila varten sellaisten tuote- kaikkien tuotteiden osalta, koska tätä ei saa soveltaa yksityismenettelyä muihinkin tuotteisiin, jotka ovat pirattikopioita tai jossa on käytetty väärin tavaramerkkiä, koska tämä saattaa johtaa vaikeuksiin geneeristen lääkkeiden osalta – se on tärkeää, että ei synny riskejä siitä, että takavarikoidaan geneerisiä lääkkeitä tai tuhotaan rajoilla. Tämä on hyvin vakava riski sille, että geneerisiä lääkkeitä, jotka ovat hyvänlaatuisia, voidaan edenkin saada potilaille kolmansissa maissa. Me emme halua vaikeuttaa sosiaalidemokraatteina mahdollisuuksia saada geneerisiä lääkkeitä, jotka ovat monille potilaille erinne tärkeä kysymys. Kiitos. Nyt saa puheenvuoron herra Randers liberaaliryhmästä, mutta hän ei näytä olevan salissa, joten puheenvuoron saa herra Engström vihreiden Euroopan vapaan allianssin edustajana. Mr. President. Kiitos, puhemies. Me olemme kaikki sitä mieltä, että tuoteväärennökset ovat asia, jota me emme halua Euroopan unionissa. Meillä kuitenkin on jo paljon lainsäädäntöä ja meillä on myös tullisääntelyä. Uusi asia tässä on, että vastuuta laajennetaan, mitä tulliviranomaisiin tulee, kun puhutaan tuoteväärennöksistä. Ja tämä koskee myös patentteja. Mutta ei tullin viranomaiset tähän pysty. Tulli, patenttikysymykset ovat äärimmäisen monimuotoisia ja tätä täytyisi käsitellä tuomioistuimessa. Ei tulli viranomainen pysty siihen ihan noin vain. Ja tämä tietysti johtaa ongelmiin ennen kaikkea mitä generisiin lääkkeisiin tulee. Järjestöt, jotka käsittelevät näitä kysymyksiä, ovat erittäin huolissaan tästä mietinnöstä. Ne sanovat, jos se menee läpi tässä muodossa, niin se vaarantaa lääkkeiden saannin. Mutta vielä toinen asia. Pienet lähetykset. Mutta tässä todellakin äh, puututaan luottamukseen mitä kaupassa tulee. Asiakas, joka tilaa älypuhelimen, niin se sitten otetaankin haltuun ja hän ei oikein ymmärrä, miksi näin tapahtui ja sitten hän todellakin menettää luottamuksensa kokonaan järjestelmän, joten tämä mietintö täytyy todellakin muuttaa huomattavasti, jotta me voimme sen hyväksyä. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa herra Schwab. Herra puhemies, hyvät kollegat. Uskoakseni herra Kroisvanin mietintö ei tarvitse suurempaa uudelleen työstämistä, koska olennaisimmat kysymykset mietinnössä ovat osa strategiaa, jossa pyritään ajamaan teollisia tekijänoikeuksia koko Euroopassa. ne ovat hyvä lähtökohta, sillä kuten kollega Gallo sanoi, niitä ovat sellaista, niin tulemme muutamassa kohdassa, niin tarvitsemme lisää suojaa kansainvälisessä kaupassa, koska kuluttajien kannalta se on tärkeää, mutta myöskin eurooppalaisten yritysten kannalta erityisen tärkeää. On puhuttu siitä, että OECD olettaa, että vuosittain syntyvä vahinko on väärentyillä tavaroilla noin 250 miljardia dollaria. Viime kuukausina olemme käsitelleet intensiivisesti kysymystä siitä, miten voidaan voimakkaasti viedä lävitse teollisia tekijänoikeuksia, koska se voi olla vain osa strategiaa. Tästä tämä on todettu usein otteeseen, mutta toisaalta pitäisi saavuttaa se, että nuoret ihmiset ymmärtäisivät paremmin sen, että teolliset tekijänoikeudet eivät ole jotakin sellaista, mikä vain putoaa taivaalta, vaan jotakin, jonka kirjailijat, keksijät, erilaiset tekijät toimijat ovat käsitelleet kauan kestää pitkän aikaa, pitkän, pitkän työstä tulosta. Se on myönteistä, että kun sen Barnier on, on tämän pulistanut, että miten tärkeää on, on tämä palkinto, jonka olemme antaneet, joka koskee tekijän, teollisia tekijänoikeuksia. Mitä tulee teollisen tekijänoikeuksien toteuttamiseen, se, että taistellaan sellaista merkkien jäljet, kopiointia vastaan, joka tapahtuu, tämä tulee olemaan huomattavasti helpompaa. Kuitenkin olennaista on se, että suurin osa merkkeihin kohdistuvasta, merkkituotteisiin kohdistuvasta väärentymisestä ei pelkästään ole patenttikiistelyä, vaan hyvin perustavanlaatuista taistelua. Siksi meistä on hyvä se, että intressit ovat hyvin tasaisesti huomioituina Kreutzmannin mietinnössä. Ja voimme käyttää sitä edelleen keskustelun neuvoston kanssa toiseen käsittelyyn varten. Kiitos. Nyt saa puheenvuoron Rova Gebhardt. Kiitos puhemies, komission jäsen herra Kreutzmann. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä kysymys, jota täytyy säännellä ja siksi mielestäni oli hyvä asia, että komissio teki tällaisen lainsäädäntöehdotuksen. Tässä on kysymys kansalaisten turvallisuudesta. Me olemme saaneet paljon tietoa siitä, miten ongelmallisia tuoteväärennökset saattavat olla ihmisen terveydelle, mutta myös tuotteiden hinnoille ja totta kai myös yrittäjille koska he haluavat myydä niitä tuotteita, joita he ovat myymässä. Ja totta kai myös teollisia tekijänoikeuksia täytyy suojella. Mutta Euroopan parlamentissa vielä keskustellaan joistakin ristiriitaisista kysymyksistä. Yksi ongelma ehkä on jo ratkaistu. Haluaisin tässä eh, kiittää tässä kollegaa Hedeä, joka on todellakin tehnyt erittäin hyvää työtä ennen kaikkea mitä lääkkeisiin tulee ja eh, myös transit-kysymys, kauttakulkukysymys on erittäin tärkeä koska tässä on puututtu kysymyksiin, jotka eivät sinänsä liity lainkaan teollisuus- ja tekijänoikeuksiin, ja meidän täytyy nyt pohtia sitä, mihin me ryhdymme tällä alalla. Muuten äh, Rova Head on todellakin erittäin hyvin esittänyt, mitä ongelmia saattaa syntyä. No, toinen asia, joka meille on erittäin tärkeä, äh, liittyy patenttikysymyksiin se, että oikeusvaltioperiaatteesta pidetään kiinni. Jos meidän tarkistuksemme mene läpi, niin me emme ehkä voi hyväksyä mietintöä, koska me haluamme oikeusvarmuutta, mutta me haluamme myös, että oikeusvaltioperiaatteessa pidetään kiinni ja että kansalaisten oikeuksista pidetään kiinni. Ja siksi ei ole yhdentekevä, mistä äänestetään, ja siksi meidän loppuäänestyksemme huomenna on vielä avoin. Kiitos. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa edustaja Bastos. Kiitos puhemies. Aluksi haluaisin onnitella esittelijää. Tämä on erittäin tärkeä aihe Euroopalle koska elämme näinkin vaikeita taloudellisia ja sosiaalisia aikoja. Teollisia oikeuksia on suojattava väärennyksiä vastaan taistelemalla. Tällä taataan eurooppalaisen talouden elinvoimaisuus. Tällä tavalla voidaan vahvistaa myöskin ihmisten sitoumusta tutkimukseen, niin tieteelliseen ja teknologiseen kehitykseen ja ihmisten halukkuutta palveluiden kehittämiseen. Ja kaikki tietysti johtaa laadukkaisiin työpaikkoihin, mutta valitettavasti viime vuosien aikana olemme nähneet entistä enemmän teollisten oikeuksien loukkauksia Euroopassa. Ja 250 miljoonaa euroa on ollut tästä äh, äh, palkkana ja 1500 työpaikkaa on menetetty. Ja äh, näiden oikeuksien loukkaaminen on myöskin hyvin suuri uhka eurooppalaisten kuluttajien terveydelle, koska monta kertaa kyseessä on ruoka tai äh, kosmettiset aineet tai lääkkeet, ja jos ne tuotetaan sääntelemättömässä ympäristössä, niin ne voivat olla vaarallisia. Senpä takia tulliviranomaisilla on olennainen rooli äh, siinä, että sisämarkkinoita äh, suojellaan näiltä väärennetyiltä tuotteilta. Tämän mm, lainsäädännön kautta saadaan lisää seurantaa ja valvontaa, lisää legitimiteettiä myöskin tulliviranomaisten toiminnalle ja saadaan, myös, saada myöskin lisää oikeusvarmuutta ja selvyyttä ja myöskin uuden tyyppistä sitoutumista uusiin tilanteisiin. Ja tällä tavalla voidaan paremmin suojella eurooppalaisia kuluttajia, teollisen tekijän oikeuksia ne ovat todella prioriteettikysymys meille, jotta päästäisiin 2020 strategian tavoitteisiin. Ja tietysti kysymyshän on kestävästä, älykkäästä ja osallistavasta kasvusta. Kiitos. Rova Rapti, yksi minuutti. Kiitos, puhemies. Aihe, josta tänään keskustelemme, on sellainen, että siinä on kaksi ulottuvuutta. Toinen kuluttuvuus on kaupan, talouden ulottuvuus ja toinen ulottuvuus on eettinen ulottuvuus. Siis kopiointi, väärentäminen, se maksaa paljon taloudelle, se maksaa työpaikkoja, mutta se on myöskin vaarallista kuluttajien turvallisuudelle. Ja tämä on hyvin tärkeä ulottuvuus tässä asiassa. Sitä siis ei pidä suinkaan laiminlyödä. Tulliviranomaiset heidän siis nyt on tehtävä päätöksiä, jotka ovat sisällöllisesti tärkeitä. Tässä on tämä hyvin varovaisia. Se merkitsee sitä, että tietysti täytyy olla valvontaa. Täytyy myös olla tiettyjä oikeudellisia määräyksiä, jotka koskevat sitä, mutta täytyy olla myöskin joustavuutta. Ja tästä on esimerkki tästä joustavuudesta, nimittäin geneeriset lääkkeet. Kuten sanottu, meidän pitää mainita asiat oikealla nimellä. Ja siksi haluaisin vielä kerran korostaa sitä, että generisten lääkkeiden verukkeella suuret yritykset ovat löytäneet mahdollisuuden aukon, jolla ne voivat pidättää lääkkeet poissa, jotka ovat tulleet Afrikasta. Tässä ole varovaisia. Herra Kofferaati, yksi minuutti. Grazie Presidente. Signor Commissario, il nostro obiettivo è... Kiitos puhemies. Komission jäsen, me haluamme pitää huolta siitä, että kuluttajien turvallisuus on taattu. Virheisiin ei ole varaa, mutta liian tiukka ei saa olla. tulliviranomaisten ei tulisi olla vastuussa patenttisuojista. Se ei ole tarpeellista. Tämä vääristäisi markkinoita eikä hyödyttäisi kuluttajia. Geneeriset lääkkeet, ne eivät ole väärennettyjä lääkkeitä, ne ovat lääkkeitä, jossa käytetään tuotteen molekyylejä hyväksi. Ja sitä kautta voidaan valmistaa halvempia lääkkeitä. Eli on olemassa eroja geneeristen lääkkeiden ja muiden välillä, mutta jos toimii niin kuin nyt on ehdotettu, niin tämä tulee haittaamaan kuluttajia. Siksi me ryhmänä vaadimme muutosta tekstiin. Kiitos. Siipään. Kiitos. Nyt vuorossa on edustaja Irigoyen Perez, yksi minuutti. Gracias, president. Kiitos, puhemies. Minäkin haluan sanoa samoin kuin tuossa edustaja Koferatti sanoi, koska todella tarvitaan kuluttajien suojaa ja sen takia tarvitsee myöskin vahvistaa tekijän ja teollisuusoikeuksien suojaamisen vahvistamista erityisesti juuri näitä tavaramerkki kysymyksiä ja tässä tullit ovat ensisijaisessa asemassa, koska nämä tavarat voivat asettaa kuluttajien terveyden kyseenalaiseksi. Tarvitaan riittäviä toimenpiteitä, joilla voidaan estää se, että tällaisia tavaroita tulisi yhteisön markkinoille, että niitä täällä kaupattaisiin. Tarvitaan myöskin kansainvälistä yhteistyötä, jotta tällaiset laittomat tavarat eivät tulisi EUn alueelle. Tämä on todella ensisijainen asia ja senpä takia tämä on aivan oikein tässä asiassa todettu. Ja tarvitaan siis lainsäädäntöä, joka on todella vahvaa, koska jos ajatellaan vaikkapa generisten lääkkeiden passitusmenettelyä ja sitä, että ne tulevat EUn kautta, niin nehän menevät ehkä sellaisiin Afrikan maihin tätä kautta vain, jossa niitä todella tarvitaan. Siipen. Kiitos. Nyt saa puheenvuoron herra Kelly. Kiitos puhemies tästä mahdollisuudesta puhua, tästä hyvin tärkeästä kysymyksestä. Minä haluan kiittää komission ja esittelijää tehdyistä suosituksista. Jos ajattelet, että kysymys on 200 120 miljoonasta eurosta vuodessa, niin silloin meidän pitääkin tarttua tähän kysymykseen. Menestetään satoja tuhansia työpaikkoja. Tässä on myöskin riskejä kansalaisten terveydelle, joten on olennaista, että tässä on kysymys hyvin suuresta ongelmasta. Minä pidän hyvänä aloitetta tarttua asiaan se, että saan aika erityisiä säädöksiä, sillä jos me katsomme talouskriisiä ja näitä valtaisia summia, jotka vuosittain myydetään, on olennaista, että tähän tarttumalla voimme olennaisesti edistää asioita, jotka koskettavat kansalaisten elämää ja myöskin taloutta. Pidän hyvänä myöskin sitä, että on tällaisia yksinkertaisia menettelyjä, joilla tuliviranomaisat voivat toimia tehokkaammin. Kiitos. Nyt edustaja Brendergast. Thank you, Chair and colleagues. Kiitos puhemies kollegat. tilanne on huonontunut ja väärännetyt lääkkeet todellakin vaarantavat kansalaisten terveyden. Ja tämä on ongelma vuosittaisella tasolla. Yritykset joutuvat käsittelemään menetyksiä myös tässä yhteydessä. Meidän täytyy kuitenkin pitää mielessä, että kun puhutaan teollisuus- ja tekijänoikeuksista, niin meidän täytyy todellakin suojella kuluttajia ja yrityksiä ja innovaatioita, mutta tarvitsemme kuitenkin laajemman näkökannan. Tämä on laajempi taloudellinen lainsäädännöllinen kysymys. Ja tässä on otettu myös huomioon joitakin pieniä suostumuksia, mutta minua huolestuttaa kuitenkin tämä pieni aikaraja, mitä tulli kysymyksiin tulee. Ja myös geneerisellä lääkkeellä täytyisi olla vapaa liikkuvuus. Kiitos. Nyt edustaja Möltsää. Herra puhemies, se mitä toiset kylvät, sitä toiset niittävät, näin sanotaan latinaksi. Totta kai, jos on menestyksiä tuotteita kopioidaan, joita myydään vain niin todellisen hinnan murto-osalla. Kuitenkin monet kuluttajat eivät ymmärrä, että kopioijat eivät pelkästään hyödynnä hyvin kallista tutkimusta, mutta saman aikaan myöskin säästävät materiaalia. Väärintäjät tulevat yhä röyhkeämmiksi kokonais, mielitellä koko esitteitä jopa internetissä ja Kiinassa nämä tuotteet sitten patentoidaan ja sitten jopa vedetään oikeuteen eurooppalainen alkuperäistuotteiden valmistaja. On tärkeää, että yksinkertaisella epävirallisella menettelyllä taistellaan jäljentäjiä vastaan ilman, että kuluttajista tehdään rikollisia. On salakuljettajia, joita vastaan pitää toimia, ja myöskin eh, Kiinaa vastaan, josta on lähtöisin 85 prosenttia kopioista. Kiitos. Nyt vuorossa Rova Basescu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, drepturile de proprietate. Kiitos, puhemies. Teolliset tekijänoikeudet ovat yksi keskeisimpiä innovaation moottoreita. Näiden oikeuksien rikkominen on todella petos ja se on rangaistava teko. Tarvitaan myöskin sitä, että todella myöskin palkitaan hyvistä ajatuksista. Tämä pätee myöskin tavaroiden laittomaan valmistukseen ja väärentämiseen, joka on kasvussa. Tullien toiminta on varmastikin kaikkein keskeisimmällä sijalla tässä ja tekijöiden teollisoikeuksien tulisi todella olla tältä osin suojattuja. Ja tietysti myöskin talouden kehitys on otettava huomioon ja myöskin kaikki äm, äm, asetuksessa, liittyvät, asetuksessa olevat asiat. Nyt pyytäisin komission sen Semetaa tekemään yhteenvedon keskustelusta ja esittämään mielipiteensä keskustelusta. Mr. President, uh, honourable members, uh, first of all I would like to thank you for this. Uh, Arvoisat jäsenet, kiitokset tästä hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta ja kuluttajien terveys ja turvallisuus on hyvin tärkeää, samoin myöskin yritysten kilpailukyky. Ne ovat yhteisiä prioriteettamme. Komission ehdotuksessa pyritään saamaan aikaan tasa-arvo teollisten oikeuksien suojaamiseksi ja myöskin legitiimin kaupan suojaamiseksi. Tämän päivän keskusteluissa näistä on kannettu huolta niin parlamentin jäsenten kuin meidänkin keskuudessamme. Meidän täytyy todella pitää mielessä myöskin laajempi poliittinen koherenttius ja samoin myöskin kansainvälinen yhteistyö. Generiset lääkkeet ja passitus käsittely ovat olleet aika mutkikaskin asia, mutta uskon kuitenkin, että olemme sitä tarkkaavaisesti tutkineet ja olemme varmastikin saaneet aikaiseksi sellaisia toimenpiteitä, jotka ottavat huomioon myöskin oikeudenhaltijoiden oikeudet. Monet ovat ottaneet tämän asian tänään esille ja äskettäiset tapahtumat Intiassa, itse asiassa Intian ministeri on tätä asiaa korostanut EUn kanssa, kun oli puhe geneerisistä lääkkeistä, että tämä ei aiheuta enää ongelmia, niin että uskon, että olemme todella oikeaan suuntaan menossa ja että että äh, meidän ehdotuksemme kieli on myöskin hyvin äh, varovaisesti muotoiltua ja tasapainotettua. Panin merkille myöskin laajemmat poliittiset näkökulmat keskustelussa, kuten vaikkapa juuri tulliviranomaisten koulutus, äh, kuluttajien suojeleminen. Kaikki aspektit eivät tietysti kuulu juuri tähän asetukseen, mutta teidän näkemyksenne tulevat oikeaan aikaan, koska tällä tavalla saamme myöskin hyvää tietoa nykyisistä monivuotisista äh, tekisi teollisen, teollisoikeussuunnitelmista, toimintasuunnitelmista mitä tulee sitten aineellisen oikeuden muuttamiseen, niin tuleeko näitä? Voin kertoa teille, että, äh, että, että ähm, tavaramerkkiuudistus on tulossa ja että meillä on myöskin uusia ajatuksia tältä osin. Ja sitten tietysti soveltamisajan laajuus ja patenttikysymykset. Olemme tietysti kaikki samaa mieltä siitä, että patentit ovat hyvin mutkikkaita kysymyksiä ja että niitä täytyy hyvin varovaisesti tarkastella. Sen takia olemme ehdottaneet kahden tyyppisiä menettelyjä ja äh, juuri patenttien osalta olemme ehdottaneet äh, tällaista eh, juridista menettelyä tapaa, jossa otetaan huomioon rikkomukset ja äh, myöskin se, onko kysymys väärännetyistä tavaroista, mutta tulli varmastikin on oikea paikka tämän asian käsittelemiseksi ja myöskin patenttien suojelu on hyvin tärkeä asia. Yhtä tärkeä tietysti kuin myöskin muiden teollisen ja tekijänoikeuksien, teollisten ja tekijänoikeuksien suoja. Emme varmasti löydä kysymyksiin, kaikkiin kysymyksiin vastauksia tänään, mutta toivottakoon kuitenkin, että tasapainoinen ratkaisu löytyy nopeasti, jotta voitaisiin taata se, että ehdotus hyväksytään tämän vuoden loppuun mennessä jotta voitaisiin siis juhlistaa sisämarkkinoiden 20-vuotista olemassaoloa. Komissio tekee parhaansa kuitenkin taatakseen sen, että tämä prosessi etenee. Kiitos. Kiitos, herra komission jäsen. Ja nyt esittelijä herra Kreutzmann saa puheenvuoron. Puhemies. Niin, mm, Herra Ekström, on tietysti selkeää, että tulliviranomaiset eivät ole erotuomareita, mitä patentteihin tulee. Ja sosiaalidemokraattien epäilyjä minä myöskään ymmärrä. Tämä huolenaihe on turha, koska tekstikohta, jossa puhutaan generisistä lääkeistä, esitetään, että tulliviranomaiset eivät saa estää geneeristen lääkkeiden kauppaa ja me olemme vielä vahvistaneet tätä. Ja myös oikeusvaltioperiaatteesta on pidetty kiinni. Tämähän on liberaaleille erittäin tärkeä kysymys Eli tässä totta kai voidaan myös puuttua tulliviranomaisten päätöksiin, mutta ilolla huomasin, että neuvosto on kompromissitekstissään ottanut mukaan monet meidän tarkistuksistamme, ennen kaikkea mitä eh, delegoituihin säädöksiin tulee. Me ehdotimme kaksi kiloa ja kolme kappaletta, sitten neuvosto puhuu kolmesta kilosta ja viidestä kappaleesta näiden pienten lähetysten kohdalla. Toivottavasti täysistunnossa saadaan suuri enemmistö aikaiseksi, jotta me voimme siirtyä neuvottelemaan neuvoston kanssa. Ja vuoden lopussa meillä olisi sitten asetus, joka auttaa kaikkia kuluttajia, tietosuojaa, yrityksiä. Tätä painotettiin useaan otteeseen, mutta myös tulisi auttaa tulliviranomaisia. Me halusimme, että byrokratiaa vähennettäisiin, että tulliviranomaisia autettaisiin selvitä, selvittämään näitä kysymyksiä. Kiitos. Kiitos esittelijälle tehdystä työstä. Tämän keskustelun päätän sillä hyvällä tunteella, että tästä kävi ilmi, että tällaiset moraaliset vääristymät voivat aiheuttaa taloutta vahingossa. Ja huomaan, että edustajat ovat ymmärtäneet vanhan viisauden